puhemies. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά... Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko teillä huomautuksia pöytäkirjaan? Ei näytä olevan. Siksi Mä lähden siitä, että pöytäkirja on hyväksytty. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan.